Jatkamme tätä istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirja ja siinä hyväksytyt asiakirjat ovat saatavissa. En ole saanut mitään kommentteja tähän pöytäkirjaan, enkä näe kenenkään pyytävän puheenvuoroa asiasta, joten voimme pitää eilistä pöytäkirjaa hyväksyttynä. Siirrymme seuraavaan.